työjärjestyksen 35 artikla. Ensin Pakistan ja erityisesti Lahoressa tehty isku. Ensin edustaja Lambert. Thank you, President. Kiitos puhemies. Puhun tänään äh, äh, asian äh, valtuuskunnan puheenjohtajana haluaisin esittää surunvalitteluni niiden ihmisten perheille, jotka kuolivat Mm, Lahoren iskussa ja myöskin valittelut johtuen muista viimeaikaisista hyökkäyksistä. Olemme nähneet, että tällaisia hyökkäyksiä on nämä hyökkäykset ovat vähentyneet ja hallitus ja armeija ovat tehneet yhteistyötä ja ponnistelleet niiden torjumiseksi. Olemme iloisia siitä, että hallitus on halunnut muuttaa koulujärjestelmää oppi suunnitelmaa ja kannatamme sitoumuksia ihmisoikeuksien oikeusvaltioperiaatteen ylläpitämiseksi. Tätä varten tarvitaan riippumaton ihmisoikeuskomissio ja myöskin niiden yleissopimusten täytäntöönpano, jotka hallitus on allekirjoittanut myöskin GSP Plus-sopimuksen puitteissa ja toivomme myös, että uudelleen harkitaan kuolemantuomiota ja, ja toivottavasti se sitten poistetaan. Kiitoksia edustaja Weidenholzer. Onko edustaja Weidenholzer salissa? Ei ole. Sitten menemme edustaja Kelamin. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Olemme huolissamme jatkuvasta väkivallasta ja terrorismista Pakistanissa. Se on tärkeä Euroopan unionin kumppani. Maaliskuussa Lahoren iskut kohdistuvat kristittyihin, mutta suurin osa uhreista olikin muslimeja. Me tunnemme sympatiaa molempia ryhmiä kohtaan. Lahor ei kuitenkaan ole mikään poikkeus. Järjestelmällisesti rikotaan uskon vapautta. Ehm, tästä kärsivät kristityt shiat ehm, ja muutkin uskonnolliset ryhmät. Meidän täytyy pyrkiä syrjiviä lakeja poistamaan. Erittäin tärkeää erityisesti suojella uskonnollisia vähemmistöjä, joita niin kutsutut Jumalan pilkka lait uhkaavat. Monia ihmisiä on tuomittu kuolemaan ja monet ovat joutuneet odottamaan vuosia kuoleman tuomiota Jumalan pilkan vuoksi. Meidän täytyy vedota Pakistaniin oikeuden toteutumiseksi. Tämän lisäksi meillä on jatkuvia huolia. Vetoaisin korkea edustaja Mogheriniin, jotta hän kävisi korkean tason keskustelua Pakistanin kanssa, jotta terrorismia ja suvaitsemattomuutta voitaisiin vastustaa. Kiitoksia. Revoli Tannok. Edustaja Tannok. For those... Hyvä puhemies, ne jotka kuuluvat uskonnollisiin vähemmistöryhmiin Pakistanissa, eh, heille elämä voi olla hyvin vaikeaa shioille, amedille, hinduille ja erityisesti kristityille. Hirvittävät terroristi-iskut Lahoressa pääsiäispäivänä eivät valitettavasti ole mikään poikkeus me tuomitsemme täysin ne. Olisi epäreilua sanoa, että mitä ei ole tehty, mutta minä vetoaisin kuitenkin Pakistanin hallituksen, että se tekisi enemmän, jotta suvaitsevaisuus vallitsisi kaikkien ryhmien välillä. Ongelma osittain on siinä, että Pakistanin hyvin ongelmista lainsäädäntöä uskonnon osalta ei ole käsitelty, esimerkiksi Jumalan pilkkalainsäädäntöä. Lakeihin tulisi välittömästi puuttua. Se on prioriteetti. Eräät poliitikot ovat menettäneet henkensä, kun ovat kampanjoineet Jumalan pilkka lakien kumoamisen puolesta. Mielestä on selvää, että maahan vaikuttaa yhä ääriliikkeiden vaikutus. Me olemme monen kertaan täällä parlamentissa tuominneet ääriliikkeet ja ääriajattelun Pakistanissa. Toivottavasti nyt asiat jossain vaiheessa muuttuvat. Kiitos. Kiitoksia edustaja Tänok. Seuraavana edustaja Weidenholzer. <laughs> President, nicht zum ersten Mal beschäftigt. Kiitoksia puhemies. Kiitos puhemies. Ihan, eh, tämä on ensimmäinen kerta, kun meidän eh, parlamenttimme käsittelee Pakistanin tilannetta. Ja tällä hetkellä tietysti kaiken keskiössä ovat talibanit, jotka ovat uhka uhka, joka on tulkitse aivan hullulla, mielettömällä tavalla islamia ja on saanut hyvän otteen islamista. Ja samalla se myös hyökkää muita uskontoja uskovaisia kohtaan. Lahoressa ihmiset tapasivat rauhanomaisesti kohteena olivat kristityt, mutta uhrien joukossa oli myös monia muita. Muslimit olivat enemmistössä. Tällainen väkivalta on rikollista ja kauhistuttavaa ja meidän on tehtävä kaikkemme, jotta tämä uhka saadaan torjuttuksi ja me odotamme Pakistanilta, että se tiukemmin toimii näitä terroristiryhmiä vastaan. Eh, Kiitoksia. Edustaja Weidenholzer, edustaja Versia, yksi minuutti. Merci. Kiitos puhemies. Lahoren Puistossa tehty attentaatti, siellä oli 70 kuolonuhria, miehiä, pääosassa naisia ja lapsia. Tässä haluttiin hyökätä kristittyä vastaan, mutta suurin osa uhreista oli muslimeja. Kaksi viikkoa myöhemmin shia-moskejat kärsivät myös attentaatti-iskun. Se tarkoittaa sitä, että Pakistanissa poliittiset uskonnolliset jännitteet ovat kovat. Se on erittäin vaarallista, koska meidän täytyy muistaa, että Pakistanin hallitus on myös tukenut rahallisesti terroristiryhmiä ja nyt niitä ei kukaan pysty enää hallitsemaan. Tämä on nyt tiedostettu, mutta siihen liittyy myös autoritaarinen ö, käyttäytyminen. Kuolemantuomio on myös Jumalan pilkkaa ja myös kaikkia lehtimiehiä vastaan hyökätään ja edistyksellisiä ihmisiä vastaan että meidän pitäisi EUlla olla hyvä neuvotteluväline, jotta voitaisiin keskeyttää tämä sortospiraali. Mehän tiedämme, mikä, kuinka suuri tärkeä historiallinen rooli Pakistanilla on tuolla alueella. Me voimme muuttaa kulkusuuntaa. EU voi osoittaa, että se lähtisi oikeaan suuntaan. Kiitoksia edustaja Telitska. Uh, Madam Chair. Uh... Puhemies Lahoren hyökkäykset olivat kauhistuttava hyökkäys Pakistanin kansaa vastaan. Ja tänä päivänä Euroopan parlamentti on lähettänyt surunvalittelunsa niille, jotka ovat menettäneet rakkaansa ja sadoille loukkaantuneille, mutta valitettavasti tämä on jälleen kerran yksi kauhea hyökkäys pitkässä sarjassa, eikä tilanne ole parantumassa alueella. Nyt Pakistanin on eh, kes- pysäytettävä uskonnolliset ääriliikkeet ja kaikenlainen radikalisoituminen. Muuten tulemme jää aina uudelleen keskustelemaan tilanteessa maassa. Siksi vetoamme Pakistanin viranomaisen, että puuttuisivat ideologiseen ähm, taisteluun, taistelisivat ääriliikkeitä vastaan, mutta myös sosiaalista syrjintää äh, vastaan ja varmistaisivat uskonnollisen suvaitsevuuden. Mutta Pakistan ei tule yksin selviämään. Me tarvitsemme kaikki alueelliset toimijat ja kansainvälisen yhteisön mukaan, jotta äh, terrorismin torjuntaa saadaan huomattavasti parannettua meillä eurooppalaisilla on myös tärkeä rooli. Siksi me tänä päivänä vetoamme varapuheenjohtaja Mogheriniin, ulkosuhdehallintoon ja neuvostoon, jotta ne täysin toimisivat Pakistanin hallituksen kanssa, torjutaisiin uhka, jonka terrorismi saa aikaan ja tukea Pakistanin hallitusta terrorismin ja radikalisoitumisen kitkemiseksi. Kiitoksia. Ja nyt laatioiden jälkeen tulevat yksittäisten ryhmien puhujat. Ensin edustaja Preda EPPstä. Kiitoksia puhemies. Lahoren hyökkäys 27. maaliskuuta. Sen tavoitteena, kohteena olivat kristityt, jotka juhlivat pääsiäistä oli kauhistuttava, mutta uhrit olivat kuitenkin useista eri uskonnon ryhmistä. Äh, uskonnolliset ääriliikkeet koskettavat kaikkia pakistanilaisia samalla tavalla. Siksipä Pakistanin hallituksen äh, taistelut terrorismia vastaan sen rinnalla pitäisi kulkea taistelu äh, uskonnollisia ääriliikkeitä vastaan, kuten viimeisin hyökkäys osoittaa Pakistan Afganistanissa tarvitaan mm, suvaitsevuuden opettamista, suvaitsemuutta vähemmistöjä vastaan, vähemmistöjen suvaitsevuutta. Ähm, meillä on kuitenkin Pakistanissa tällainen Jumalanpilkka laki, jos asia Bibi on tuomittu tämän lain nojalla ja meidän ryhmämme vaatii asia Bibin vapauttamista. Olemme järkyttyneitä Pariisin ja Brysselin iskujen jälkeen, mutta meidän täytyy muistaa, että vain viisi prosenttia kansainvälisten tietojen mukaan terrorismin uhreista on länsimaissa ja 80 prosenttia viime vuosina surmatuista on ollut muslimeja. Tätä, näitä 73 kuollutta uhria Lahoressa me suremme, lapsia, jotka olivat leikkikentällä leikkimässä. On hirvittävää iskeä kaikkein viattomimpien kimppuun. Me pyrimme joka tapauksessa kaikissa maissa tukemaan ihmisoikeuksia taistellessamme terrorismia vastaan. Me haluaisimme Pakistanin tilanteessa kuitenkin tietää, liittyvätkö kaikki kuolemantuomiot terrorismiin. Me epäilemme, että näin ei ole. Abdul Basitin tilanteessa vetoamme oikeuden puolesta. Tunnemme kuitenkin täyttä solidaarisuutta Pakistania kohtaan ja kaikkia niitä maita kohtaan, jotka ovat kärsineet terrorismin uhrina. Kiitoksia, edustaja Belder, yksi Kiitos, puhemies eräs pakistanilainen kristitty kirjoitti minulle tällä viikolla sanoen, että kaikki julkilausumat kristityistä ja muista vähemmistöistä, kaikki nämä julkilausumat pitää poistaa. Hän on ihan oikeassa, koska kuten raamatussa sanotaan, viha on peräisin murhista. Ja näin hän kävi Lahoressa teksti on, me olemme todenneet, että tilanne on myrkyttynyt Lahor, Pakistanissa nuoriso on ö, joutunut tämän kohteeksi. Minä haluaisin tietää, mitä nyt vaaditaan Brysselistä, jotta voidaan antaa apua esimerkiksi tälle maalle. Usein vihaa harjoitetaan kristittyjä ja muita uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan ja mielestäni tämä selittää aika paljon monia verilöylyjä, kuten Lahoressa. Meidän täytyy todella vaatia Pakistanin viranomaisilta, äh, että he velva, suojelevat väestöä. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen edustaja Fruntulikalta? Kyllä, edustaja Fruntulika. Dear colleague, besides... Hyvä kollega, sen lisäksi, että Pakistanissa tapahtui terrori-isku, monet ihmiset pakenevat Pakenista. Pakistanista. Monet siirtolaiset tulevat Eurooppaan Pakistanista. Syyrian, Irakin ja Afganistanin pakolaisten lisäksi. Eikö meidän pitäisi vedota komissioon, jotta se ryhtyisi Pakistanin hallituksen kanssa neuvotteluihin niin, että tämä tilanne voitaisiin tasapainottaa, että ihmiset jäävät omaan maahansa, sillä päivittäin pakistanilaisten määrä Euroopassa kasvaa. Kollega, Hyvät kollegat, minä keskityin hyvin paljon Pakistanin tilanteeseen, en, en edes kahteen val, kahden valtion kysymykseen. Meidän täytyy myös katsoa, mihin sotilasjärjestöt ja sotilashenkilöt ja terroristijärjestöt kuuluvat kyllähän yhteisö on kiin... Kyllähän me tiedämme, me olemme kiinnostuneita, mitä tuossa maassa tapahtuu, jos tilanne on räjähdysaltis. Tähän päättyy tämä kierros. Ja nyt mm, yksittäiset puhujat, herra Hölve. Kiitoksia, puhemies. Yksi asia on selvä. Hyökkäys Pakistanissa oli kohdistettu kristittyihin, jotka juhlivat. Meidän täytyy olla solidaarisia kaikkien näiden uhrien perheiden kanssa ja osoitettava se. Heidät teloitettiin tarkoituksellisesti ja terroristit halusivat ehkäistä heitä heidän uskonsa harjoittamisessa. Talibanit ja ääriliikkeet ovat yhä voimakkaampia. Pakistanissa hallitus yrittää torjua niitä, mutta ei onnistu siinä. Toivoa kuitenkin on tämän hyökkäyksen jälkeen perustettiin pieni piiri, Harri Dehvet, suvaitsevaisuuden liike, johon osallistuvat kristit ja muslimit Pakistanin. Euroopan on toiruttava tätä ongelmaa intensiivisemmin. Kiitoksia. E, seuraavaksi edustaja Kahn, yksi minuutti. Madam President. Hyvä puhemies, komission jäsen, komission jäsen tuomittu tarvitsemme vahvasti iskut Lahauressa ja viettomien kuoleman. Viime vuosina yli 60 000 ihmistä Pakistanissa on kuollut ja yli 110 miljardia on arvioiden mukaan taloudessa menetetty terrorismin vuoksi. Pakistan kärsii tilanteesta ja kansainvälisen yhteisön ja Euroopan unionin täytyy tunnustaa sen edistys terrorismin vastustamisen alalla. Olemme itsekin kokeneet hiljattain terrorismin kauhut Brysselissä ja Pariisissa. Terrorismi on globaali ongelma. Se ei ole mikään eri kulttuurien tai uskontojen yhteentörmäys. Yksinkertaisesti tilanne on kulttuurien murentuessa sellainen, että ääriliikkeitä on syntynyt. Meidän täytyy puuttua niiden syihin. Meidän täytyy päättää terroristien rahoitusmahdollisuudet ja vastustaa terrorismia. Euroopan unionin johtajien täytyy tehdä nyt enemmän yhteistyötä kuin koskaan terrorismia vastaan, ja tämä täytyy tehdä tukemalla vapautta, oikeutta, ihmisoikeuksia. Mikrofoni katkaistiin. Seuraavaksi edustaja Bashir, yksi minuutti. From Peshawar to... Peshawasta Pariisiin, Brysselistä Lahoreen. Minä olen aina ollut hyvin selväsanainen, kun olen tuominnut terrorismin. Ne ovat hyväksymättömiä barbaarisia tekoja, joita ei voida perustella millään tavoin. Euroopan parlamentin vastaus Pakistanin viimeisimpään hyökkäyksen ei pitäisi olla yhtään toisenlainen. Meidän pitäisi lähettää selvä viesti, jossa tuomitsemme nämä iskut ja osoitamme solidarisuutta kansalla. Mitään vaatimuksia ei pitäisi tässä olla. Valitettavasti monet käyttävät tätä mahdollisuutta äh, antaakseen opetuksen Pakistanille monissa sisäisissä kysymyksissä. Ajatelkaapa, jos äh, meille sanottaisiin, että ikävää mitä teille tapahtui, mutta teidän maahanmuuttopolitiikkanne on äh, syynä sille. Älkää ymmärtäkö minua väärin, on kyllä aika ja paikka käydä sosiaalista ja poliittista keskustelua Pakistanille, mutta se ei ole nyt. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Svoboda. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Tämä päätöslausuma on tervetullut, sillä se tuomitsee barbaarisen terrori-iskun, jonka Uhrit olivat suurelta osalta kristittyjä. Kristityt ovat maailman kaikkein vainituin ryhmä. Siksi on hyvä, että Euroopan parlamentti puolustaa heitä. Näiden kirjallisten asioiden tarkoitus ei ole vain raportoida jonkin maan terroriteoista tai ihmisoikeustilanteesta, vaan meidän täytyy raportoida tilanteista, jossa jokin ihmisryhmä on erityisesti vainon kohteena. Tämä on yksi niitä päätöslauselmia. Asia Bibi on henkilö, joka tuomittiin esimerkiksi Jumalan pilkasta, ei terrorismista. Hän on tuomittu kuolemaan ja odottaa vankilassa tietoa siitä, toimeenpannaanko tuomio vai ei. Meidän täytyy varmistaa se, että ihmisoikeuksia suojella muuallakin kuin paperilla. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Karim, yksi minuutti. Ihmiset ovat vapaita menemään temppeleihinsä, moskejoihinsa tai mihin tahansa. äh, äh, paikan Pakistanissa, voi kuulua mihin tahansa uskontokuuntaan, sillä ei ole teke, mitään tekemistä Pakistanin kanssa. kaikainen ihminen, joka kuoli tai loukkaantui näissä raukkamaisissa iskuissa Lahorissa ovat pakistanilaisia. Jos me yritämme e, jakaa heidät eri luokkiin päätöslauselmassa me häpäisemme heidän muistonsa aktivistit, jotka kiuluvat terroristijärjestöihin, heidän pitäisi tiedä, että teidät lopujen lopuksi löydetään kaikki. Oli kyse Pariisista, Peshavasta, Lontoosta, Lahoreesta tai Brysselistä. Tämä hyökkäys koskee meitä kaikkia ja me seisomme rintarinnan, kun torjumme niitä. Kiitoksia. Tähän päättyi tämä lyhyt puhujalista. Nyt meillä on menettely ilman puhujalistaa. Edustaja Chirio, yritän antaa kaikille puheenvuoron. Edustaja Chirio. you have the floor. Si, grazie. Kiitoksia, puhemies. Minä tietenkin halusin kiittää kaikista puheenvuoroista ja yhtyä tähän terrorismin tuomitsemiseen. Mielestäni on kuitenkin myös tarpeen, että Euroopasta tulee selkeä viesti, että on tarpeen puolustaa ihmisoikeuksia ei vain paperilla, vaan myös tosi asiassa. Tietenkin arvostamme Pakistanin hallituksen toimia, mutta me myös odotamme konkreettisia tuloksia, jotka osoittavat, että ihmisoikeudet eivät ole vain mikään periaatejulistus, vaan ne näkyvät päivittäisessä elämässä Pakistanissa. Ja minä en tässä puhu puhu pelkästään uskonnollista syrjinnästä, vaan myös etnisestä syrjinnästä, koska me saa unohtaa, ja Euroopan pitää olla tässä tarkkana, että on sellaisia tilanteita, kuten Beluchistan, jossa Amnesty Internationalenkin mukaan Euroopan täytyy nähdä asia selvästi, koska meidän on varmistettava, onko siellä tapahtunut syrjintää, ei uskonnollista, mutta etnistä. Kiitoksia. Edustaja Marias on seuraava puhuja. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Kiitos Nämä iskut kristittyjä vastaan Lahoressa pääsiäissunnuntaina muistuttavat meille siitä, että islamistinen terrorismi ei ole tällä hetkellä akuuttia vain Euroopassa. Lahoren hyökkäykset, hyökkäyksissä kuoli yli 70 ihmistä enemmän kuin Brysselissä. Kuitenkin eurooppalainen mielipide yleisö ei järkyttynyt sen suuremmin näistä Lahoren iskuista kyllä ymmärretään, kun Pakistanin kaltainen maa, jossa on 200 miljoonaa asukasta, joutuu totaaliseen kaaukseen. Meidän täytyy lopettaa ulkomaisten valtioiden sotilaalliset välintulot ja tiedustelupalvelujen eurooppalaisten tiedustelupalvelujen pitää lopettaa pelaaminen ruudilla leikkiminen tuossa maassa. Eli ja meidän pitää päästä rodullisen ja uskonnollisen vihan ylitse. Edustaja Bonanno. Niin, kiitoksia puhemies. Se, mitä Pakistanissa tapahtui pääsiäisenä, on islamistinen terroristihyökkäys. Mutta jälleen kerran täällä parlamentissa eh, eh, ei uskalleta sanoa, että tässä on kyse islamistisesta terroristista. Siellä on ihmisiä, jotka tappavat kristittyjä vain koska ovat kristittyjä. Sama asia tapahtuu Euroopassa. Ja mitä Eurooppa tekee? Ei mitään. Katso. Eh, Eurooppa vaikuttaa zombilta, joka vaan katselee ympärilleen, mutta ei tee mitään. Suurille eurooppalaisille poliitikoille ei varmasti tapahdu mitään, koska eivät kulje metrolla, eivätkä he kulje lentokoneella? lentokentällä samoista porteista kuin kaikki tavalliset kansalaiset. Heillä on yksityislentokoneet, he toimivat eri tavalla, heillä e- ei tapahdu mitään. Mutta mitä tavallisille voi kansalaisille voi tapahtua? Ihan mitä tahansa. Ja mitä me teemme? Emme me tee mitään. Eurooppa ei tee mitään. Mm. E- kristittyjä vastaan hyökätään ja e- islamistiterroristit pitäisi rankaista myös kuolemantuomiolla, näin minä sanon paní eh, předsedající minä haluaisin kertoa kollegallemme että eurooppalaisena poliitikkona minä kyllä käytän metroa ja jonotan lentokentällä ihan niin kuin kaikki muutkin eurooppalaiset kansalaiset. Kuitenkin olen sitä mieltä, että on tärkeää, että Euroopan parlamentti vastustaa terrorismia. Terrorismia, jota Pakistanissa ilmenee uskonnollisia ryhmiä vastaan, niitä joita vainotaan. Pyydämme, että Pakistanin hallitus taistelisi näitä brutaaleja väkivallan tekoja vastaan tehokkaammin. Tässä mainittiin asia Bibi. Me vetoamme viranomaisiin, jotta hänet vapautettaisiin. Olemme pyytäneet tätä jo vuodesta 2010 asti. Siitä lähtien hän on ollut kuolemansellissä odottamassa tuomion täytäntöönpanoa. Hän on kuitenkin nainen, joka ei tehnyt mitään väärää. Hän vain ilmaisi mielipiteensä, käytti ilmaisun vapauttaan, vakaumuksen vapauttaan, mutta tällaiset asiat ovat valitettavasti Pakistanissa laittomia. Kiitoksia, edustaja Peti. Kršćanska tradicija proslave Uskrsa pretvorena... Kristitty äh, pääsiäisperinne kääntyy päättyi tragediaksi, kun itsemurha eh, pommittaja eh, tappoi 70 eh, ihmistä, mukaan lukien 30 lasta. Tämä osoittaa, millainen valtaisa viha on kristityjä kohtaan ja halu tuhota heidät. Ääriliikkeet eivät välittäneet siitä, että tässä kuoli myös useita muslimeja. Pakistanin kristityt ovat vain 2 prosenttia koko väestöstä, mutta hyökkäysten määrä on kasvamassa. Lahoren kirkko oli jo ääriliikkeen hyökkäyksen kohteena ja 17 ihmistä kuoli. Tämä päätöslauselma on pieni askel tilanteen ratkaisemiseksi, mutta se ei auta, jos ei ryhdytä toimiin. Ääriliikkeet eivät tunne rajoja. Meidän on toimittava yhtenäisesti puolustettava ihmiselämää ja kristillisyyttä. Ja vetoan Pakistanin viranomaisen, että asia Bibi vapautettaisiin. Kiitoksia, edustaja Kelly. Kiitoksia, rouva puhemies. Brysselin terrori-iskut olivat hirvittäviä mielestäni. Monet ihmiset kärsivät samanlaisista iskuista ympäri maailman, eh, kuten nyt Lahoressa. Meidän täytyy taistella terrorismia vastaan, mutta myöskin käydä tätä ideologista sotaa ääriliikkeitä vastaan. Se on yhtä tärkeää. Pakistanin hallitus pyrkii tekemään jonkin verran uudistuksia, erityisesti lapsiavioliittot. Se pyrkii kieltämään ja vähentämään naisiin kohdistuvaa syrjintää, mutta meidän pitää tehdä vielä enemmän. Meidän täytyy painostaa näitä hallituksia, jotta voisimme varmistaa sen, että uudistuksia ei vain kirjoiteta, vaan että ne myöskin toimeenpannaan. Erityisesti naisia syrjitään erittäin paljon, erityisesti vähemmistöryhmien naisia. Heidät pakotetaan avioliittoon ja niin heidät pakotetaan kääntymään islamiin. Meillä on siis hyvin paljon tehtävänä. Meidän täytyy toimia. Kiitoksia. Ja tähän päättyy menettelymän puhujalista ja nyt komission jäsen eh, Tysonilla on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitoksia. Puhemies, hyvä parlamentin jäsenet, kuten Peshwarassa 2014 joulukuussa, hyökkäys Lahoressa pääsiäissunnantaina oli hyökkäys lapsia kohtaan, yhteiskunnan heikoimpia kohtaan. Tässä hyökkäyksessä hyökättiin maan tulevaisuutta ja monipuolisuutta kohtaan. Tavoitteena oli kristitty vähemmistö, mutta se tappoi myös useita muslimeja tämä tapahtuu vain kaksi vuotta eh, hirveiden kirkkopommitusten jälkeen Lahoressa. Federica Mogherini eh, lausunnossaan ilmaisi surun valittelunsa uhrien perheille ja ystäville ja tarjosi apua Pakistanille terrorismin torjunnassa ja yhteisten arvojemme eh, edistämisessä, mukaan lukien monimuotoisuus. Me vetoamme Pakistaniin, että näiden hyökkäysten tekijät joutuvat tuomiolle ja että toimitaan niitä järjestöjä vastaan, jotka ovat vastuussa tässä. Me olemme erittäin huolistuneita uskonnollisen väkivallan ja suvaitsemattomuuden lisääntymisestä joissain Pakistanin osissa ja me seuraamme tilannetta tarkkaan. Maan vähemmistöt, mukaan lukien uskonnolliset vähemmistöt, kärsivät aivan suhteettomasti ja usein ne ovat ääriliikkeiden maalitauluna. Me vetoamme hallitukseen, että että lisätään toimia, että varmistetaan kaikkien uskonnollisten vähemmistöjen jäsenten turvallisuus. GSP Plus-raportti osoittaa, että ihmisoikeustilanne on hyvin haasteellinen. Me aina nostamme ihmisoikeuskysymykset esiin, kun käymme säännöllisesti vuoropuhelua Pakistanin kanssa ja vetoamme viranomaisiin, että että ne puuttuvat ongelmiin mukaan lukien vähemmistöjen tilanne. Euroopan unioni on pahoillaan siitä, että kuolemantuomion moratorio on poistettu ja näistä suurista kuoleman tuo, täytäntöönpantujen kuolemantuomioiden määrästä. Nyt Pakistan on kolmanneksi suurin Äh, valtio, joka tuomitsee kuolemaan. Euroopan parlamentti, Euroopan unioni on, vastustaa kuolemantuomiota ja on aina vaatinut sen poistamista. Kaikissa yhteyksissä Pakistanin kanssa me korostamme sitä, että moratorio on uudelleen otettava käyttöön ja on noudatettava vähimmäistandardeja. Euroopan unioni tukee myös useita hankkeita, joiden tarkoituksena on lisätä ihmisoikeustietämystä ja suojaa, oikeussuojakeinoja haavoittuville ryhmille ja myöskin haluamme vahvistaa kansalaisjärjestöjä Pakistanissa. Kehitysyhteistyössä 2014-2020 ihmisoikeudet ja hyvä hallinto ovat yksi neljästä äh, keskipisteitä. Ihmisoikeusrikkomukset ovat äh, yleisiä maassa huolimatta joistakin rakentavista aloitteista. Pakistan on saanut aikaan jonkin verran edistystä. Se on vahvistanut äh, ihmisoikeuksien institutionaalisia puitteita. Se on luonut ihmisoikeusneuvoston. Lisäksi hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ihmisoikeustilanteen parastamiseksi Pakistanissa. Se sisältää useita toimenpiteitä, mukaan lukien sen, että mm, luodaan kansallinen toimintasuunnitelma äh, vähemmistöjen oikeuksien puolustamiseksi ja suojaamiseksi. On ryhdytty myös toimiin vihapuheiden mm, kitkemiseksi se on laaja ongelma. Lisäksi on tapahtunut jonkin verran edistystä naisten oikeuksien saralla. Euroopan unioni on myös vaatinut kattavaa toimintaa terrorismia vastaan kansainvälisen oikeuden, perusoikeuksien ja kansainvälisten ihmisoikeusstandardien mukaisesti. Meidän pitää vielä enemmän keskittyä terrorismin ehkäisyyn, radikalisoimisen vähentämiseen, terroristien rekrytoimisen äh, ehkäisemiseen. Ja lopuksi haluaisin korostaa sitä, että Euroopan unioni on ollut ja on äh, vahva demokratian ja uudistusten puolustaja Pakistanissa. Kiitoksia. Köszönöm szépen biztos asszonynak a bizottság nevébe tett äh, záró Niin, nyt komission puheenjohtajan esittäessä lopetuksia. Nyt voin sanoa, että olemme saaneet seitsemän päätöslausmäärätä